bodem pořadu odpoledního jednání je společná rozprava. Meillä on nyt sitten yhteiskeskustelua Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä. Aluksi Tainin mietintö Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen määräaikaiset tuomarit ja sitten Tainilta toinenkin mietintö Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja. Aluksi annan puheenvuoron esittelijälle Tainille. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisat kollegat. Euroopan tuomioistuin Luxemburgissa on ylikuormitettu. Ja mm, tämä saattaa olla epäpoliittisesti nähtynä. mutta Kyseessä on Eh, Euroopan unionin tuomioistuimen kolme tuomioistuinta, joista se muodostuu, mutta sen takana piilee jotakin muuta. Tuomioistuimille annettiin yhä enemmän toimivaltaa viimeksi Lissabonin sopimuksessa ja eh, sen toimivaltaa lisättiin niin, että kuormitus ei johdu pelkästään siitä, että tapauksia on enemmän, vaan yksinkertaisesti siitä, että on 12 uutta jäsenvaltiota ja jos nyt ajatellaan näitä asioita, joita on vireillä, niin niitä, ne lisääntyvät, niitä tulee enemmän. Ja siksi tämän tuomioistuimen organisaatio vaikuttaa laajasti myöskin unionin toimivuuteen ja kansalaisten. Siksi on tärkeää, että kaikki tuomioistuimet osallistuvat trilogiin, että, he ryhtyvät, että me ryhdymme tekemään yhteistyötä ja saamme kunnon tulokset. Aloitan siitä, että me olemme löytäneet järkeviä eh, kompromisseja ja ne tulevat helpottamaan tuomioistuimen toimintaa. Oleellisilta olin kyseessä ovat ne. Tuomioistuimen omasta ehdotuksesta perustetaan varapuhemies varapuhem, varapresidentin virka ja hän tulisi silloin helpottamaan presidentin työtä ja hän osallistuu myöskin suuren jaoston työhön. Ja suuri jaosto, joka tällä hetkellä muodostuu 13 virka tuomarista, niin se lukumäärä tulee lisäämään ja silloin on kaikkien tuomareiden mahdollisuus osallistua myöskin toimintaan. Tämä tähän ähm, rikostuomioistuimeen, joka on virkamiestuomioistuin, niin siinä on ollut kauan jo seitsemän jäsentä, mutta äh, sen ähm, toiminta on voimakkaasti rajoittanut tämä. Ja nyt olisi hyvä, jos voitaisiin saada mukaan myöskin tuomareita, jotka ovat määräaikaisia ja eh, sitten niiden nimittä, näiden nimittäminen pitäisi tapahtua tietyn listan mukaan. Näin saattaisi tapahtua silloin, jos yksittäinen jäsen on estänyt toimimasta. Ja me olemme yhdessä löytäneet hyviä ratkaisuja ja haluan kiittää tästä yhteistyöstä, mutta kaikkia ehdotuksia ei pystytty saattamaan loppuun ja haluan nimenomaan korostaa sitä, että kyseessä ei ole Euroopan parlamentti, vaan neuvosto, joka on sitä vastustanut ja yksittäisistä jäsenvaltioista, koska yksittäiset jäsenvaltiot Mm, eh, ovat nimittäneet tuomareita ja niitä on nyt 27, niin nyt ehdotetaan, että niiden lukumäärää lisätään 39 ja meidän pitää pystyä keskustelemaan tuomareiden nimittämisestä. Me parlamenttina olemme vakuuttuneita siitä, että tuomarien lukumäärän lisääminen tulisi johtamaan kansalaisten kohdalla oikeusvarmuuteen. Oikeastaan ei pitäisi olla mitään merkitystä sillä, mistä jäsenvaltiosta tuomari tulee, vaan pelkästään pätevyydestä. Ja ajatellen nimenomaan periaatetta, että tuomarin pitää olla riippumaton. Me olemme ehdottaneet tuomarien nimittämismenettelyjä ja meillä on lukuisia ehdotuksia siinä jäsenvaltiot eivät pystyneet kuitenkaan neuvostossa sopimaan tästä asiasta. Ja perustelut ovat olleet puhtaasti kansallisia, eikä niitä pystytä asiallisesti perustelemaan. Ja tämä on hyvin valitettavaa. Tulevaisuudessa täytyy olla niin, että oikeutta jaetaan Euroopassa kohtuuajassa. Kansalaisilla on siihen mm, oikeus, jos ajatellaan, että jopa viisi ja puoli vuotta saattaa tuomion saaminen kestää, niin se on meidän perussääntöjemme vastaista. Ja jos ajatellaan, että tässä ei tapahdu mitään luottamuksen puutetta eurooppalaisessa järjestelmässä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten muut puhujat. Ja seuraavaksi neuvoston edustaja Mavrojanis, viisi minuuttia. President, honorable members, I'm very grateful. Puhemies, olen kiitollinen parlamentille siitä, että se on järjestänyt tämän yhteiskeskustelun kahdesta mietinnöstä, joiden esittelijänä on Alexandra Tain, jotka koskevat tuomioistuimen perussääntöä ja asetusehdotusta, joka koskee virkamiestuomioistuimen väliaikaisia jäseniä. Haluan kiittää myöskin positiivisesta rakentavasta asenteesta neuvottelun aikana. Esittelijä haluan myös kiittää Tanskaa puheenjohtajamaana, joka oli olennaisessa roolissa, kun saavutettiin edistystä neuvostossa ja kahden toimintavälisissä keskusteluissa. Hyvä yhteistyö neuvoston ja parlamentin välillä tässä tärkeissä asioissa on johtanut siihen, että sopuun on päästy ensimmäisessä käsittelyssä nopeasti. Tämä on todellakin tärkeä asia. Kahden tarkoituksena on parantaa tehokkuutta tuomioistuimen työssä kokonaisuudessaan. Ja erityisesti mahdollistaa, että siellä voidaan käsitellä kasvavaa juttumäärää ja poistaa juttujumia. Tämä on tärkeää, jos haluamme varmistaa oikeudellisen varmuuden ja luotettavuuden. Tietystikin olen täysin tietoinen siitä, että jatkotyötä tarvitaan yhdessä tärkeässä asiassa. Se koskee tuomareiden määrän kasvattamista. Molemmat toimielemme kuitenkin ovat valmiita tekemään työtä varmistaakseen, että asianmukaisiin toimiin ryhdytään, jotta asiaa voidaan käsitellä 2013 syykuuhun mennessä. Nyt haluaisin sitten käsitellä kompromissipaketin eri osatekijöitä, josta äänestätte huomenna. Perussäännön muutokset käsittävät säännöksiä, joilla parannetaan kolmen tuomioistuimen tai kolmen osaston työtä, joista tuomioistuin koostuu. Viime vuosina tuomioistuimessa on ollut merkittäviä muutoksia sekä juttumäärässä että tapausten luonteessa. Se liittyy EU-lain kehittymiseen eri politiikkalohkoilla ja se liittyy myös EUn laajentumiseen. Tässä tämän lainsäädäntön toimet mahdollistavat sen, että tuomioistuin pystyy paremmin käsittelemään kasvavaa käräjöinnin määrää ja parantamaan työnsä tehokkuutta. Haluan kiinnittää huomiota kolmeen osatekijän erityisesti. Ensinnäkin se, että perustetaan varapresidentin tehtävä joka avustaa presidenttiä kussakin tuomioistuimen osassa. Sitten yleisjaoston kokoonpanoa muutetaan sitten myöskin määräaikaisten tuomarien nimittämismahdollisuus virkamiestuomioistuimen, jotta voidaan kompensoida esteellisten tuomareiden poissaolo ja myöskin poissaolo terveyssyistä osa, ehdotuksen muut osatekijät, jotka liittyvät tuomareiden eh, kasvat, määrän kasvattamisen yleisjaostossa, voin vakuuttaa, että neuvosto on täysin tietoinen tarpeesta käsitellä asiaa nopeasti. Kuitenkin asia on jonkun verran arkaluontoinen neuvostossa. Kypros puheenjohtajamaana on päättäväinen löytämään ratkaisun. Mutta niin se täytyy tehdä niin, että otetaan huomioon täysin neuvoston koko kokoonpano ja näkemysten erot siellä. Olen mielessäni, että voimme odottaa kahden etuksen hyväksymistä, jotka ovat keskustelemme aiheena tänä iltapäivänä. Odotan kovasti, että erinomainen yhteistyö jatkuu parlamentin kanssa jäljellä jääveistä asioista ehdotuksessa ja olen varma, että pääsemme aikaiseen ja hyväksyttävissä olevaan ratkaisuun. Kiitoksia kovasti. Thank you very much for your speech and just now I would like to... Kiitoksia ja sitten komission jäsen Malmström, olkaa hyvä. Much, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Ministeri, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää esittelijää rakentavasta lähestymistavasta tuomioistuimen ehdotuksiin. Komissio pitää pahana, että päätös lisätuomareista yleisessä tuomioistuimessa on nyt lykätty vireillä olevien asioiden määrä on huolestuttava, mutta tämä tänäinen kompromissi on hyvä muiden elementtien osalta. Komissio on iloinen siitä, että valtaosa muutoksista, joita se ehdotti viime syyskuussa, on otettu huomioon parlamentissa ja neuvostossa. Panee merkille myöskin, että parlamentin tavoite käsitellä mahdollisuuksia, että tuomioistuimesta voitaisiin antaa eriviä lausuntoja, että se olisi mahdollista – Meillä on hiukan varaumia tässä kysymyksessä, mutta totta kai olemme mukana kaikissa keskusteluissa rakentavasti. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Bertman nyt ei taida olla paikalla. Hän ei ole nyt täällä vielä. Ja sama koskee Messerschmittiä. Eli sitten siirrymme muihin puhujiin, eli kansanpuolueen puolesta puhuu Zifka, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kiitos puhemies, hyvät kuulijat. Keskustelu tuomioistuimen reformista pitäisi olla alku sille, että tarkastellaan laajemmassa mielessä oikeustoimen ongelmia EU:ssa täytyy kehittää keskusteluamme tästä, eikä pelkästään aloittaa keskustelua. Meillä oli alussa suuremmat toiveet eh, ja luotimme siihen, että työ olisi suhteellisen helppoa eikä olisi toimielinten välillä eroja. Organisatoriset muutokset ja määräaikaisten tuomarien nimittäminen siviilivirkamistuomioistuimeen ovat todellakin askel parempaan tehokkuuteen tuomioistuimen toiminnassa kuitenkin avainamassa oleva elementti reformissa piti olla se, että kasvatetaan tuomarien lukumäärää yleis- yleisessä tuomioistuimessa. Sitä myötä voidaan tehdä muutokset, jotka eivät ole kistanalaisia, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että tämä periaatteellinen kysymys nopeasti palaa meille. Neuvosto ei voi juosta tämän asian alta pois. Eli täytyy tehdä ratkaisu, jolla nämä avannassa olevat asiat ratkaistaan. Ei ole nimittäin salaisuus että asioiden käsittelystä on tullut sietämättömän pitkää. Erityisesti kun juttujen määrä kasvaa ihan suhteettomasti verrattuna tuomioistuimen henkilökunnan määrään. Tulee uusia jäsenvaltioita, oikeuden soveltamisala, lain soveltamisala laajenee ja myöskin olemme ihmisoikeussopimukseen liittyneet eh, EU, na ja se lisää juttujen määrää se, että ratkaistaan juttu järkevässä ajassa, on kaikkien kansalaisten oikeus ja se on taattu kaikissa jäsenvaltioissa. Eli täytyy antaa välineet ja antaa sellaiset henkilökuntaresurssit EUlle, jotka vastaavat todenmukaisia todellisia tarpeita. Nyt kun hallintoa leikataan, niin se on tietysti populaaria jäsenvaltioissa, mutta kuitenkin jos pitää maksaa suuret vahingonkorvaukset siitä, että juttujen käsittely kestää liian pitkään, niin sekin maksaa ihan varmasti enemmän eurooppalaisille veronmaksajille, toimielimille, kuin mitä maksaisi muutama tuomari lisää. Kuitenkin iloitsen siitä, että pääsimme kompromissiin ja kiitän Aleksandra Tainia erittäin hyvin tehdystä työstä tässä asiassa. Kiitos. Just now for two minutes. Kiitoksia ja sitten Regner kaksi minuuttia. Dankeschön, Herr Kiitoksia puhemies, arvoisa valtiosihteeri, arvoisa komission jäsen. Todella kiitokset äh, esittelijälle hyvin rakentavasta työtavasta. Euroopan unionin tuomioistuimessa on jatkuva lisäkuormitusta ja se riippuu, riippuu, riippuu siitä, että Euroopan unioni on laajentunut 12 jäsenvaltiolla ja äh, koko ajan toimivalta on lisätty, jotta jatkuvasti pystyttäisiin äh, lainsäätämisjärjestön ja antamaan tuomioita, niin kansalaisilla on oikeus vaatia hyviä ja nopeita menettelyjä. Ja Euroopan tuomioistuimessa voidaan viitata sellaisiin vastaaviin kamareihin ja jaostoihin, joissa toimitaan kunnolla. Ja nyt jos ajatellaan tehokkaampaa tuomioistuimen toimintaan, niin tuomarien lukumäärä ähm, vaikuttaa siihen ja siinä saavutetaan Lissabonin sopimuksen vaatimukset. Jos ajatellaan asian kiireellisyyttä ja joustavuutta ja ähm, johdonmukaisuutta unionin lainsäädännön kanssa, niin Euroopan unionin tuomioistuimen, yleisen tuomioistuimen pitäisi vähintään 12 tuomaria saada lisää, eli yhteensä 39 tuomaria. Mutta tästä puuttuu kuitenkin empiiristä tutkimusta, eh, että tuomioistuin kun tukee tätä lukua, niin se sopii periaatteisiin. Eh, mutta jäsenvaltioiden eh, on tehtävä tässä on tehtävänä on nimittää tuomarit, mutta kuitenkin pitää varmistaa se, että Euroopan parlamentti on se, joka on suoraan valittu eh, ja se parhaiten ajaa kansalaisten asiaa, sillä silloin oikeusasioiden eh, valiokunta pitäisi myöskin ottaa tarvittavassa määrin huomioon tuomareita nimitettäessä. Ja jos ajatellaan kahta erikoistuomioistuinta, niin varmasti olisi mielekästä antaa tuomioistuimelle tässä valtuutus. Kiitoksia ja sitten Hefner puolitoista minuuttia. Ja, president, liebe... Puhemies, hyvät kollegat, yhteisön lainsäädäntö lisääntyy ja sitä kautta myöskin tuomareiden, tuomioiden antaminen, jos sallitte tämän, niin tässä tämä näennäinen asia on ilmeisesti arvokkain asia yhteisössä. Ja mikäli sallitte, niin tämä oikeus suojelee heikkoja muiden hyökkäyksiltä, vallan vaatimukselta, väkivallalta, oikeudelta – Eh, ja legitiimisellä tavalla se suojelee kansalaisten oikeuksia ja demokratiaa ja turvallisuutta, mutta aina pitää saada myöskin oikeutta epävarmoissa tapauksissa sitten tuomioistuimelta. Eh, Euroopan tuomioistuimessa on yhä suuremmat eh, ruuhkat se ei ole mikään ihme, jos ajatellaan jäsenvaltioiden lukumäärää. Parlamentti ei ole päättänyt tuomareiden lukumäärästä. Me olemme tehneet hyvin järkeviä ratkaisu- tai eh, ratkaisuehdotuksia siinä, että miten juttujen lukumäärä voidaan laskea ja miten eh, tuomioistuimien työtä voidaan tehostaa. Kaikki tuntevat sen, mutta yhtä asiaa minä en ymmärrä, että parlamentti reagoi siis tähän kansalaisten ja tuomareiden esittämiin pyyntöihin. Ja me toimimme trilogissa neuvoston ja komission kanssa ja sovimme asiasta, mutta loppujen lopuksi ei tapahdu yhtään mitään. Miksi? Sitä varten, että jäsenvaltiot eivät voi sopia siitä, että miten tuomarit nimitetään. Minusta tämä, tätä emme voi hyväksyä yhteisessä Euroopassa ja minä odotan odotan nyt eurooppalaista vastuuta myöskin neuvostolta. And just now for one minute. Kiitoksia. Sitten Karim, yksi minuutti. Mr. President. Puhemies, neuvosto, komission jäsen, kiitoksia. Ensinnäkin pidän hyvänä näitä uudistuksia tai niin mietinnössä. Ne ovat hyvä askel, jolla voidaan parantaa tuomioistuimen toimintaa. Lissabonin sopimuksen ja laajentumisen myötä on yhä enemmän vireillä olevia asioita, erityisesti yleisessä tuomioistuimessa. Ja myöskin talousvaikuudet pahentavat tätä työtaakkaa. 11 prosenttia on enemmän nyt kiistoja, jotka liittyvät talouteen ja liiketoimintaan. Vero, kiistoja on yli 37 prosenttia, teollisia tekijänoikeuksia käsitellään 18 prosenttia enemmän. Eli on tärkeää, että tuomioistuin on tehokas, jotta kansalaiset ja yrityksemme saavat täydellistä oikeudellista varmuutta, kun he toimivat rajat ylittävästi. Täytyy muistaa, että vaikka menettelyjen uudistuksilla on voitu hiukan lieventää tätä ruuhkaa, kuitenkin rakenteelliset uudistukset eivät välttämättä pysty ratkaisemaan tätä vireillä olevien asioiden määrä liittyvää ongelmaa. Ja on huhuttu, että yhdistynyt kuningaskunta estää sen, että tästä äänestettäisiin. Tämä ei pidä paikkaansa. Me kaikki haluamme edistyä nopeasti ja muutamme sisäistä lainsäädäntöämme, jotta tämä tulee Britannian parlamentista eteenpäin, jotta tätä voidaan sitten käsitellä ja että uudet tuomarit voidaan sitten nimittää tämän vuoden lokakuussa. For one and half. Kiitoksia. Seuraavaksi Mashtalka, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, minä olen useimmiten Tadeusz Jevskan kanssa samaa mieltä, mutta nyt en. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää tästä, näistä asioista. Niin kuin esitettiin, niin riita-asioiden lukumäärä on voimakkaasti lisääntynyt. Tämä johtuu osittain myöskin Euroopan unionin laajentumisesta mm, ja sen näemme näistä luvuista, mitä saamme Euroopan tuomioistuimista. Ja mm, olen siitä syystä sitä mieltä, että meidän pitää reagoida ja minä pidän tuomioistuimen pyyntöä oikeutettuna. Siinä pyydetään, tai se perustuu myöskin nopeutettuun käsittelyyn ja sitten määräaikaisten tuomarien kysymystä ei pitäisi tarpeettomasti enää lykätä. Kyseessä on myöskin se, miten riitaosapuolten kustannuksia pystyttäisiin laskemaan sen sijaan, että menettelyä pidennetään. Ja siitä syystä minä pidän oikeana sitä, että Myöskin tuomioistuimeen otetaan, perustetaan varapresidentin virka. Kiitoksia. Minute, uh, Mr. Kiitoksia, Stel yksi minuutti. Uh, Kiitos puhemies. Kun keskustelemme oikeusasioista, niin haluaisin ottaa esille häiritsevän asian, joka tuli tietooni tänään. Herra Roger Hayes on tuomittu 21 päivään vankeutta Liverpoolissa maistraatissa tapahtuneiden tapahtumien vuoksi. Hänet siis tuomittiin kuusi, kuuden aikaan illalla. Ei ollut äh, annettu todistajien tai muiden tulla tähän. Anteeksi, voisitteko puhua mikrofoniin? Anteeksi, anteeksi. Batten. Tax protester. Hän on näkyvä veroasioista protestoija. Hän puhuu siitä, että tätä veron tuottoa käytetään laittomasti äh, tämä Common puitteissa asia täytyy käsitellä ja tietysti asia täytyy julkaista. Toivottavasti puheeni auttaa tässä. Thank you very much and just now for one minute, Mr. Sto- Kiitoksia sitten Stojanov, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Kun ajatellaan näitä ehdotettuja uudistuksia, niin on aika skeptinen seuraavista syistä. Kun nimetään määräaikaisia tuomareita vain siksi, että vakituiset tuomarit lähtevät sairauslomalle liian usein, niin se vaikuttaa kyllä etuoikeuksien väärinkäytökseltä. Miksi he ovat usein, niin usein sairaana niin, että määräaikaisia tuomareita pitää sitten määrätä heidän sijaisikseen? Ja sitten yleisestä tuomioistuimesta ei pidä unohtaa, hyvät kollegat, että siellä tuomarit ovat kaikkein korkeimmin palkattuja virkamiehiä EU:ssa. Lisäksi jokaisella jäsenvaltiolla on oma tuomarinsa, eikä tämä johdu mistään kansallismielisyydestä, vaan siksi, että tarvitaan kansallinen tuomari, joka tuntee kansallisen lainsäädännön. Ja jos nämä ehdotetut muutokset toteutuvat, niin se tarkoittaisi, että lisätään tuomareiden taakkaa. tuomareita voi saada vain enemmän, jos palkkaa pienetään, jotta budjetti pysyy samana. Kiitoksia. Sitten muut puhujat. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Rangel puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Herra ministeri ja rouva komission jäsen, haluaisin nyt aluksi sanoa, että on hyvä, että nyt ryhdytään toimimaan, jotta uudistettaisiin tuomioistuinta ja saataisiin siitä tehokkaampi. Yleinen tuomioistuin ja Euroopan unionin virkamiestuomioistuin – ovat ensimmäisen asteen tuomioistuimia ja on tarkoitus nimittää sinne varapresidentti ja sitten on tarkoitus muuttaa suurta jaostoa ja sen lisäksi pitäisi pystyä nimittämään myöskin määräaikainen tuomari, jos tuomari on estynyt. Nyt pitää käyttää mahdollisuutta hyväksi tässä uudistuksessa, niin että kun sääntöjä uudistetaan, niin pitää nostaa myöskin tuomioistuimen legitimiteettiä, demokraattista legitimiteettiä oikeuskysymyksissä. Tuomioistuimella on tärkeä rooli. Siinä toimitaan, annetaan ennakkopäätöksiä vähän niin kuin common lawssa, ja siksi tämä tällä pitää olla myöskin demokraattinen legitimaatio ja siksi haluan korostaa, että kuinka tärkeää on se, että parlamentti todellakin myöskin on mukana asiassa ja minä ehdottaisin, että tästä kysymyksestä tehtäisiin tutkimus ja että se esitettäisiin valiokunnalle. Niin kuin jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuimissakin, niin pitäisi huolehtia siitä, että on enemmän avoimuutta tuomareiden äänestyskäyttäytymisestä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Almasi Pidalko, yksi minuutti. Puhemies, komission jäsen, ministeri, ja haluan toivottaa onnea uudelle puheenjohtajavaltiolle. Ja toivon todellakin, että Kypros voisi vapautua miehityksestä. Meidän täytyy nyt käyttää tämä tilaisuus hyväksi ja meidän pitää uudistaa tuomioistuinta. Mutta esittelijän ehdotukset ovat erittäin myönteisiä. Meidän tulee tukea niitä yksimielisesti, niin kuin valiokunnassakin tuomioistuimen on oltava tehokas. Ja kun ajatellaan nyt esimerkiksi patenttikysymyksiä, niin meidän täytyy edetä ja meidän täytyy jatkaa tuomioistuimen uudistuksia ja onnittelut esittelijälle. Kiitoksia. Ja seuraava Flasikova Benova. Yksi minuutti. Niin, Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Tuomioistuimella, tuomioistuimesta on otettu pitkän aikaa esille, että virkamistuomioistuin sekä yleinen tuomioistuin ovat olleet liian suuren rasituksen laisena. Sen vuoksi täytyy lähteä reformiin, jossa käsitellään kolme tuomioistuinta. Tässä ehdotuksessa muutetaan perussääntöä. Nykyinen suuren jaoston rakenne heijastaa tiettyjä muutoksia, joita tapahtui 2003 Nitsan sopimuksen perusteella. Sen jälkeen monia asioita on tapahtunut, muun muassa 12 lisää jäsentä. Tuomio Istuimen tehokkuus on parantunut kovasti, mutta äh, asioiden määrä on kasvanut dramaattisesti. Sen vuoksi reformi on olennaista, jotta tuomioistuin voisi toimia hyvin. Meidän täytyy sopia metodista, millä tuomarit nimitetään. Ja vetoan neuvostoon, että se tarkastelee asiaa korkean prioriteetin asian. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχουν δηλώσεις βουλήσεως για τη διαδικασία Κατσριάη και ως εκ τούτου... Kiitoksia. Kukaan ei ole pyytänyt puheenvuoroa menettelyssä ilman puhelistaa, eli seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Malmström. Komission nimissä, olkaa hyvä. Well, thank you very much, Mr. Kiitoksia, puhemies. Tietysti olemme panneet merkille kaiken, mitä on sanottu tässä keskustelussa, ja olen iloinen siitä, että meillä nyt on tämä kompromissi. Olemme kaikki siitä samaa mieltä. Ja emme nyt vähättele näitä ongelmia, joita vielä on. Ja tietysti olemme valmiita tekemään rakentavaa yhteistyötä parlamentin ja neuvoston kanssa tässä äärimmäisen tärkeässä kysymyksessä. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Sitten neuvoston puolesta puheenvuoron saa Andreas Mavrojanis. Ja tässä vaiheessa, hyvä kollega, haluaisin toivottaa paljon menestystä ja rohkeutta puheenjohtajavaltio Kyprokselle. Olkaa hyvä. Rapide, kirje proedre. ine megali μου τιμή Minulle on suuri ilo ja kunnia nyt teidän johtaja, johtajan, johtajuudella ne, ne pitää tämä puhe. Minä toivon hyvää yhteistyötä teidän kanssanne ja menestystä. Haluan käsit- muutamin sanoin käsitellä niitä kysymyksiä, mihin viittasitte, jotka liittyvät siihen, että miten neuvosto nyt on ajatellut toimia laajentamisen kanssa ja se, että miten yleistä tuomioistuin, tuomioistuimen lukumäärää pitäisi lisätä kuudetta Koreperissä annettiin puheenjohtajavaltiolle mandaatti, että pitäisi ryhtyä miettimään asiaa ja pitäisi miettiä uutta koostumusta. Ja sitten vuoden loppuun mennessä Koreperille pitäisi antaa tästä raportti. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat yksimielisiä siitä, että pitäisi ryhtyä asianomaisiin toimenpiteisiin ja pitäisi myöskin tätä ruuhkaa pyrkiä purkamaan tuomioistuimessa eh, niin, että yleisen tuomioistuimen eh, rakennetta vuoteen 2013 eh, mennessä saataisiin muutettua. Me kaikki tiedämme, miten monimutkainen tämä kysymys on, ja meidän täytyy todellakin löytää uusia ajatuspolkuja. Toisaalta meidän pitää huolehtia siitä, että todellakin vain päteviä ehdokkaita ehdotetaan. Equal footing or the equal status of those new judges with the others. Täytyy myös uusia ja vanhoja tuomareita kohdella yhdenvertaisesti. Olemme sen puolesta, että tulisi kierrätystä, mutta koskiko se vain näitä 12 uutta vai kaikkia tuomareita? Vai onko niin, että jokaisella jäsenvaltiolla on varmasti oma tuomari ja loput loppuja kierrätetään ja että mandaatti olisi uudistettavissa? Nämä ovat tiettyjä ajatuksia, jotka jaan kanssanne. Näihin asioihin täytyy päästä sopimuksessa tai niistä täytyy päästä sopu. Hyvät kuulijat neuvoston nimissä, haluaisin jälleen kiittää esittelijää ja kaikkia parlamentin jäseniä hyvin rakentavasta keskustelusta tuomioistuimen perussäännön muuttamisesta. Toivomme, että uudet periaatteet voidaan ottaa käyttöön jo tänä syksynä. Olen myös vakuuttunut, että rakentava yhteistyötä parlamentin kanssa jatkamme, niin että päästään nopeasti ratkaisuun vielä avoimena olevista asioista, koska se on meidän kaikkien intressi, jotta tuomioistuin voisi tehdä työtä mahdollisimman tehokkaasti EU:ssa. Kiitoksia neuvoston edustaja Norjanis. Ja viimeisen puheenvuoron käyttää vielä esittelijä Päin. Kaksi minuuttia. Minä kiitän kaikkia kollegoja. Olen iloinen siitä, että ryhmät ylittäen olemme samaa mieltä, että tuomarin lukumäärää pitää lisätä. Myöskin Rova Regner esitti, että kuinka monta pitää olla, niin meidän täytyy keskustella siitä sitten vielä tarkemmin. Äh, tämä kolmas äh, äh, tuomiovalta on sellainen, jota, joka ei oikein saa sitä kunnioitusta poliittisesti kuin mitä sen pitäisi saada. Se on sen, johtuu sen luonteesta ja herra Hefner myöskin puhui kansalaisten puolesta ja herra Karem esitti asian yritysten kannalta. Minä toivon että tämä ystävien ryhmä, jonka neuvosto on perustunut, että se ei pelkästään käsittele sisäisiä uudistuksia tuomioistuimessa, koska siellä on juuri yksi suuri uudistus takana, mitä tulee juttujen määrään ja miten se on myötävaikuttanut myöskin juttuihin, mutta tässä on vallanjako kyseessä, eikä tuomioistuinta voi liikaa kuormittaa. Ja on käynyt ilmi, että jotkut asiat ovat vielä avoimia ja meidän täytyy tulevaisuudessa ne käsitellä tuomioistuinta mm, intensiivisesti, jos sitten on kyseessä poikkeavat lausunnot, joita tuomioistuin ei toive, tai sitten olisiko kyseessä erikoistuomioistuimet tai jaostot – eri kysymysten kohdalla, niin meidän täytyy nämä vielä selvittää. Mutta meillä oli huomattavaa aikapainetta, eh, koska ensimmäinen tai viimeinen lokakuuta mennessä pitäisi 14 uutta tuomaria nimittää. Ja minä toivon, että näiden uusien tuomareiden nimittämisen kohdalla ainakin 13 tuomaria mm, syyskuuhun mennessä pystyttäisiin nimittämään ja sallin, että kun muutamat kollegat eivät tule paikalle, niin haluan esittää muutamia mahdollisuuksia siitä, että miten nämä lisätuomarit voitaisiin nimittää. Ryhmät ylittäen me olemme laatineet tai ajatelleet laatia mm, Päätöslauselmaesityksen, jota ei kuitenkaan yksimielisesti hyväksytty, koska parlamentti on menettelyään muuttanut. On olevassa seuraavia ehdotuksia. Ensinnäkin ähm, valinta tapahtuisi kiertomenettelyn pohjalta niin, että kaikki 27 jäsenvaltiota olisivat mukana. Äh, ja sitten toinen ehdotus on, että kuusi tuomaria tulisi ähm, väkirikkaimmista maista ja sitten äh, kiertoperiaatteen mukaan kuusi tulisi äh, muista ja sitten seuraavat kuusi tulisivat keskisuurista maista kiertomenettelyn mukaan tai sitten kuusi jäsentä tulisi väkirikkaista maista ja sitten analogisesti kuin julkisasiamies nimitetään, niin määrättäisiin muut. Ja nyt sitten viiden tai kuuden vuoden kuluessa, niin kuin Tanskan puheenjohtajakaudella ehdotettiin, olisi ajateltavissa, että olisi lukuisia ratkaisuvaihtoehtoja, mutta neuvoston pitää vain sopia asiasta. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijä. Yhteiskeskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivinä. Seuraava kohta esityslistalla on komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma. Aiheena Georgian tilanne